artiklassa 21. marraskuuta 2011 oikeusasioiden valiokunta on tarkistanut Kent Johanssonin edustajan mandaatin. Siitä äänestettiin yksimielisesti ja hyväksyttiin siis hänen valtakirjansa. 87. lokakuuta alkaen. Haluatko joku vastustaa tätä valtakirjan vahvistamista? Kent Johanssonin kohdalla ilmeisesti ei ole. Näin ollen voimme valtakirjan hyväksyä ja vahvistaa. Elia Hoarau on kertonut minulle, että hän eroaa parlamentin jäsenyydestä neljä artiklan yksi ja kolme kohdan